på jämställdhets och No niin, tasa-arvo- ja live-valiokuntien puolesta haluan toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän yhteiskokoukseemme. Siis tosiaan naisten oikeuksien valiokunnan sekä kansalaisvapauksien valiokunnan yhteiskokous, jossa äänestetään kahdesta tärkeästä kysymyksestä. Mutta katsotaan ensin esityslistaa kuitenkin esityslistan hyväksyminen ei näyttäisi olevan mitään vastalauseita esityslistan suhteen, joten esityslista katsotaan näin hyväksytyksi. Sitten kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. Ei ilmoitettavaa tänään. Ja sitten kohta kolme, pöytäkirjojen hyväksyminen 13. heinäkuuta kokouksesta, toinen syyskuuta kokouksesta ja 29. syyskuuta kokouksesta tältä vuodelta. Jos kokouksen päättymiseen mennessä ei mitään ilmoituksia tule, niin pöytäkirjat hyväksytään tällaisena. Ja sitten jatketaan kohta neljä eurooppalainen suojelumääräys. 25. marraskuuta molemmat valiokunnat järjestivät yhteiskokouksen ja tuolloin molemmat vastaavat esittelijämme, yhteisesittelijät, esittelivät neuvottelutuloksen. Ja tuolloinhan meillä oli tilaisuus sopia jatkosta tämän työn osalta. Ja nyt olemme perillä. Nyt voimme äänestää tästä neuvottelutuloksesta. Haluan nyt antaa puheenvuoron molemmille yhteisesittelijöillemme. Ensimmäisenä rouva Jimenez Beseril. Olkaapa hyvä. Sí, eh, antes de votar... Ennen kuin äänestämme, haluaisin sanoa muutaman sanan. Mielestäni tämä teksti on hyvä, se on hyväksyttävissä, vaikka kaikki olisimme halunneet, että se olisi vähän kunnianhimoisempi. Mutta voitte kuitenkin olla varmoja, että olemme saaneet aikaan sen, mitä pystymme saman aikaan. Me emme ole luopuneet päätavoitteestamme, joka oli se, että suojelemme uhreja koko EUn alueella – ja sanoisin, että parlamenttina me edustamme kansalaisia ja uhreja, jotka kärsivät ja jotka ovat peloissaan ja joilla on oikeus elää vapaina ja elää toivossa. Ja haluamme antaa merkin ja haluamme äänestää tässä valiokunnassa tämän puolesta ja haluamme viedä tämän sitten joulukunnan täysistuntoon. Kyseessä on parlamentin ääni ja sitä on kuunneltava myös neuvostossa. Me haluamme suojella uhreja ja me emme luovu tavoitteestamme, joka on oikeudenmukainen, johon me uskomme ja johon uskovat kaikki kansalaiset. Kiitos. Lämpimät kiitokset. Ja nyt puheenvuoron saa toinen yhteisesittelijämme, Libe-valiokunnan esittelijä Rova Romero. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on ollut pitkä työ parlamentissa, suojelumääräys, joka on kokenut kaikenlaisia vastenkäymisiä matkalla, ja olemme nyt saattaneet neuvoston kanssa neuvottelut päätökseen, ja meillä on hapan imelä sekoitus. Erilaisissa aloitteissa on asioita, jotka jäävät tien varrelle, mutta loppuun asti olemme pitäneet kiinni siitä, että on hyvin kiireellistä saada käyttöön tämä väline, koska silloin hyökkääjä saadaan erilleen uhrista, ja tätä hän, hän haluaa. Ja näin tämä voidaan toteuttaa koko EUn alueella, ja uskomme, että tänä päivänä parlamentti ratifioi tämän päätöksen ottaa käyttöön tämä väline kiireellisesti, koska tästä on jo neuvoteltu neuvoston kanssa. Tämä on yksi välineitä, joka mielestäni on kunniaksi Euroopan parlamentille. Ennen kaikkea olemme pyrkineet löytämään sovun kaikkien poliittisten ryhmien välillä. Ja meidän on tarpeen käsitellä kysymystä, joka on nyt kiireellinen Euroopassa. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että uhrit saavat suojelua silloin, kun he sitä tarvitsevat. Ja uskomme, että tällä hetkellä vastuu on neuvoston käsissä ja kehotamme neuvostoa pohtimaan sitä, että parlamentti on pitänyt asiaa kiireellisenä ja yksimielisesti haluaa, ja toivomme, että äänestyksessä käy näin, eli haluamme, että väline voidaan ottaa käyttöön, jotta uhreja voidaan suojella mahdollisimman nopeasti. Eli neuvoston pitäisi käsitellä tätä ja haluaisimme viedä tämän sitten täysistuntoon hyvän uutisen kerran, että neuvosto on hyväksynyt tämän kannan. Kiitoksia kaikille, jotka ovat mahdollistaneet sen, että olemme päässeet tämän tien loppuun ja että meillä nyt on sopimus poliittisten ryhmien välillä ja että on tehty erinomaista yhteistyötä kaikkien tarkistusten osalta kaikissa yhteisissä tiimeissämme. Kiitos. Eh, Kiitoksia rouva Romero. Ja nyt annan vielä puheenvuoron neuvoston edustajalle herra Duboyelle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Belgia puheenjohtajamaana on aina antanut ja antaa edelleen hyvin paljon huomiota tälle direktiiville – ja 29.9. Äh, äänestyksestä asti me olemme hyvin tiivistä yhteistyötä tehneet äh, esittelijän kanssa, jotta pääsisimme konsensukseen. Minä haluaisin kiittää molempia esittelijöitä tehdystä työstä. Ja kun tiedämme, miten tiukkaa sana, sanavalintaa tässä keskustelussa käytetään, niin viime trilogin jälkeen mielestämme olimme hyvin lähellä hyväksyttävää ratkaisua. Ja näissä keskusteluissa on Belgia ottanut huomioon neuvoston näkemykset. Soveltamisala instrumentin kohdalla oli ongelmallinen eräille valtuuskunnille ja siitä on keskusteltu näiden neuvottelujen aikana parlamentin kanssa, mutta ja tilanne on jonkin verran kehittynyt viime kerran jälkeen neuvoston kanta on määritelty. Joilla monilla mailla on soveltamisalan kanssa ongelmia, koska sitä on vahvistettu ja tämä muutos, asenteen muutos ei riipu siitä mm, työstä, mitä on tehty esittelijöiden kanssa, kun on yritetty löytää erilaisia mm, vaihtoehtoja tähän direktiivin sanamuotoon, eli tämä koskee vain soveltamisalaa. Neuvosto nyt katsoo tilannetta uudelleen ja tietenkin me otamme tarkkaan huomioon sen näkemyksen, minkä parlamentti antaa meille. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt meidän on sitten aika äänestää. Äänestämme konsolidoidusta tekstistä. Tarkistus 231. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty ja loppuäänestys toimitetaan koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Can I ask you to add me to it because... Voisitko lisätä minut tähän listalle, koska minulla ei ole äänestyskorttia mukana? Tottahan toki, ja äänestätte siis puolesta. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. 47 puolesta, ei yhtään vastaan ja viisi tyhjää. Onnittelut. Molempien valiokuntien nimissä haluan lämpimästi kiittää molempia yhteisesittelijöitämme. Haluan samalla kiittää kaikkia kollegoita molemmista valiokunnista. Yhteistyö on ollut aivan erinomaista. Kiitos paljon. Ja nyt jatkamme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka sekin on tällainen yhteinen asia. Valiokunnat ovat tehneet yhteistyötä ja kyse on ihmiskaupasta direktiiviehdotus. Ja myös tässä meillä on kaksi esittelijää, yksi naisten ja yksi Libe-valiokunnasta. Rova Bauer, joka on esittelijä naisten asian tasa-arvovaliokunnassa, ei pääse tänään paikalle, mutta haluan antaa puheenvuoron Rouva Hedille, joka on Libe-valiokunnan eh, esittelijä. Olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluan minäkin kiittää niin omasta puolestani kuin rouva Baurinkin puolesta erittäin hyvästä yhteistyöstä. Ja nyt meillä lopultakin tänään on teksti, joka on parempi kuin komission alkuperäinen ehdotus. Se on parempi uhrien kannalta. Siinä asetetaan rikollisille kovemmat rangaistukset ja se on kaiken kaikkiaan huomattavasti parempi teksti ja olemme erittäin kiitollisia hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden ja valiokuntien äh, muun henkilöstön kanssa. Aion nyt äh, jatkaa englannin kielellä voidakseni sanoa muutaman tärkeän asian. Toivon, että asiat näin menevät paremmin perille. Jos puhun ruotsia, pelkään joskus, että asiat eivät aivan mene perille. Pyytäisin teitä ottamaan huomioon, että konsolidoitu teksti tarkistukset 2-8 ovat paketti. Tämä on hyvin tärkeää muistaa. Jos artiklan 54 tekstiä muutetaan, tämä tapahtuu erillisessä äänestyksessä ja näin koko paketti kaatuu. Ja tämä olisi kyllä erittäin valitettavaa, koska olemme todella tehneet kovasti työtä. Pyytäisin teitä myös muistamaan, että että jos Alden tarkistukset menevät läpi, sisältö pysyy samana, koska sovitussa tekstissä ei jäsenvaltioiden ole velvollisuus kriminalisoida tätä ihmiskaupan uhrien kysymystä. Eli toivon, että voimme äänestää yhtenä ryhmänä ja että tämä tulos todella on myönteinen. Kiitos. No niin, kiitoksia Rova Heet. Herra Bussutil on nyt pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä lyhyesti. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Kiitos. Minä puhun EPPn koordinaattorina Liben puolesta. Ja minä haluaisin sanoa, aivan kuten tekin äsken totesitte, rouva Bauer ei ole paikalla. Hän on Kongossa parlamentin delegaation mukana, joten hän ei päässyt tänne. Minä haluaisin onnitella Rova Hidiä, kollegaa, mutta myös Rova Baueria, joka on hyvin paljon tehnyt työtä tämän asian eteen. On vahinko, ettei hän tänään päässyt paikalle. Minä olen Rova Heetin kanssa samaa mieltä, mitä tulee tähän konsolidoituun tekstiin, ja se on myös EPPn käsitys. Eli kiitos molemmille esittelijöille tästä asiasta. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron jälleen neuvostolle. Rova Janssens, olkaa hyvä. Oui, merci, madame euh, la Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä direktiivi on erittäin tärkeä puheenjohtajavaltio Belgialle, koska kyse on painopistealueesta ohjelmassamme ja myöskin neuvostolle. Siellä on käyty intensiivisiä neuvotteluita kahden esittelijän kanssa, joita haluaisimme kiittää erittäin hyvästä yhteistyöstä intensiivisyysneuvotteluissa esittelyiden kanssa oli tämän direktiivin tärkeyden tasolla. Ja Koreper on nyt sitten antanut hyväksyntänsä kolmikataneuvottelujen jälkeen tekstille, jota tänään käsitellään. Ja me katsomme, että tämä hyvä tasapaino mahdollistaa sen, että voimme parantaa ihmiskaupan torjuntaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission edustaja herra Boratinski, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Euroopan komission puolesta haluan ilmoittaa, että olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että parlamentti aikoo tässä nyt ensimmäisen ensimmäistä rikosoikeuden alan direktiiveissä parlamentti ensimmäistä kertaa oli täydellisesti mukana. Minä haluaisin myös käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, jotta voisin ilmaista lämpimät kiitokseni siitä rakentavasta ilmapiiristä ja työstä, jonka esittelijät tekivät. Tämä on varmasti hyvä merkki tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitoksia. Ja nyt on aika äänestää myös tästä direktiiviehdotuksesta. Meillä on todella pyyntö erillisestä äänestyksestä artikla 15 kohta 4. Tarkistus 228, 2-8. Eh, Kädet ylös puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt konsolidoitu teksti tällaisenaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys toimitetaan koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. The same, Mrs. Yes. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. 51 ääntä puolesta ei vasta ääniä eikä tyhjiä. Omröstning. Äänestys toimitetaan joulukuun täysistunnossa. Ja ennen kuin päätämme tämän yhteiskokouksemme. Haluan todella ilmaista lämpimät kiitokseni ja suuren iloni tästä hyvästä yhteistyöstä näiden kahden valiokunnan välillä 51 säännön pohjalta. Haluan kiittää herra Akilaria, Libe-valiokunnan puheenjohtajaa, tästä hyvästä yhteistyöstä, samoin molempia yhteisesittelijöitä. Me toivon, että Rouva Bauerille välitetään viesti tästä myönteisestä lopputuloksesta. Kiitokset äh, molempien valiokuntien sihteeristöille, jotka ovat todella antaneet merkittävän panoksen tämän työn onnistumiselle. Ja kiitos kaikille kollegoille molemmissa valiokunnissa. Tässä on todella tehty innostuneesti tätä työtä ja lopputulos heijastelee sitä. Kiitos kaikille, jotka ovat tähän osallistuneet. Ja tasa-arvovaliokunnan kokous jatkuu tässä salissa.